kohdan käsittelyn tähän. Äänestys pidetään huomenna kello 12. Seuraava esityslista kohta on Rova Kleva Kekusin mietintö, joka koskee osana kohesiopolitiikkaa toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden täytäntöönpanoa ja vaikutusta. Ja pyydänkin esittelijää pitämään ensimmäisen puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Hvala za besedo, spoštovana komisarka Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin ihan ensimmäiseksi kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyötä, jota olemme tämän viime kuukausien aikana tehneet. Energiatehokkuus on EUn 2020-strategian ytimessä, jossa on kyse älykkäästä, kestävästä ja osallistuvasta kasvusta. E, miten me voimme 20 prosentilla vähentämään energian kulutusta vuoteen 2020 mennessä? Se on suuri kysymys ja vaikea haaste ja Siksi minä uskon, että kaikki energiatehokkuuseen liittyvät politiikat, kuten kohesiopolitiikka, voivat ja niiden pitäisikin saada suuri rooli. Omassa mietinnössäni niin haluan jälleen kerran korostaa sitä, kuinka paljon hyötyä energiatehokkuudesta on. Se parantaa meidän kilpailukykyämme, talouskasvua ja myös työpaikkojen luomista suuremmalla lisäarvolla. Myös investoinnit ovat mahdollisuus taistella kielteistä ilmastonmuutosta vastaan ja talouskriisiä vastaan. Tämänhetkisten toimenpiteiden analyysi osoittaa sen, että suuria negatiivisia faktoreita, tekijöitä ovat vääränlainen tiedotus, energiatehokkuuden matala profiili ja jossain määrin myös sopimaton olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpano. Siksi onkin selvää, että tämän hetkisellä ohjausjaksolla 2007-2013 eh, ongelmat ovat pikemminkin käytännöllisiä, ne eivät niinkään liity lainsäädäntöön. Jos puhutaan eh, nykyisen eh, lainsäädäntökehykseen tarvittavia, tarvittavista muutoksista, me keräsimme mietintöön useitakin ehdotuksia, miten energiatehokkuus saadaan mukaan seuraavaan seitsemänvuotiseen budjettikauteen. Kohesiopolitiikka on yksi tärkeimmistä välineistä, joita Euroopan unionilla on, ja eh, sillä me voimme parantaa Euroopan taloutta ja taata paremman energiatehokkuuden vuoteen 2020 mennessä. On hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot näkevät, energiatehokkuuden aiheuttamat kulut investointina tulevaisuuteen. Euroopan aluekehitysrahasto on ja pitäisi olla pitkän tähtäimen ohjelma energiatehokkuuden lisäämiseksi. Usein budjetti kapasiteetti on pieni, mutta meidän tulisi myötävaikuttaa siihen ja taata se, että alue- ja paikallisviranomaisella olisi helpompi löytää rahoitusta tämän tyylisiin hankkeisiin. Meidän on myös varmistuttava siitä, että hallitukset ja muut päättäjät ottavat osaa alue- ja ö, paikallis- hankkeisiin, jotka liittyvät näihin aihepiireihin. Kaikkia näitä toimia olisi koordinoitava ja ne olisi alistettava Euroopan unionin tavoitteille. Säästötoimet ovat tehneet jäsenmaille hyvin hankalaksi osallistumisen kohesiopolitiikkahankkeiden rahoitukseen ja siksi on hyvin tärkeää, että me löydämme uusia innovatiivisia rahoituskeinoja näiden projektien rahoittamiseksi. Olen vakuuttunut siitä, että oikea tie on se, että me yhdistämme tukia rahoitusinstrumentteihin, kun yritämme luoda uusia malleja yksityisen ja julkisen rahoituksen yhteistoiminnalle. Komissio on jo työskennellytkin tähän suuntaan. Se on pyrkinyt muovaamaan erityisiä ehdotuksia. Sen pitäisi vielä pidemmälle mennä tällä tiellä ja kohti tätä tavoitetta. Meidän tarkoituksemme on saada energiaköyhyys kitkettyä pois. No niin, kiitoksia. Täällä on kaksi puheenvuoropyyntöä tähän asiaan liittyen. Meidän pankki, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät edustajat, kyseessä on hyvin tärkeä mietintö. Energiatehokkuus on erottoman tärkeää, kun pyrimme pääsemään kriisin yli. Tietenkin tässä on myöskin tiettyä etuakin siitä, jos me pystymme tukemaan energiatehokkuutta, olemme myöskin työpaikkoja, voimme olla näin parempia kilpailussa ja voimme myöskin luoda investointeja, jotka sitten ovat investointeja sellaiseen teknologiaan, joka kehittää uusia teknologioita. Minusta 2020 tavoitteita ei pitäisi vesittää. Ja kun jaetaan tukia, niin meidän pitää myöskin katsoa tarkasti sitä, että paikallisviranomaiset pääsevät paremmin näihin varoihin käsiksi. Meidän pitää myöskin sallia se, että riskipääomaa voi tarjota paikallisviranomaisille. Sitten Rova Erigoyen, Perys Maria, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies ja haluan onnitella Rova Klevaa tästä erinomaisesta mietinnöstä, jossa nimenomaan panostetaan energiatehokkuuteen ja muistutetaan siitä, kuinka se parantaa kilpailukykyä ja parantaa myös huoltovarmuutta. Siksi meidän on ö, oltava pahoillamme siitä, että kaikkia rakennerahastojen resursseja ei ole täysin käytetty hyväksi jotta voitaisiin sijoittaa energiatehokkuuteen Euroopassa. Minun mielestäni sekä resurssit että ponnistukset olisi keskitettävä neljää tavoitteeseen. Ensinnäkin ne olisi kohdistettava uusiutuviin energiamuotoihin, olisi myös energiatehokkuuden, energiaköyhyyden ja haavoittuvien kuluttajien välisiä linkkejä voimistettava. Sitten olisi myös otettava huomioon maantieteellisten ja erittäin syrjäisten alueiden erityispiirteet seuraava jakson 2014-2020 antaa uusia tilaisuuksia siihen, että kohesiorahastot ja, ja FEDER-rahastot voivat uudella tavalla edistää energiatehokkuuden tärkeää tavoitetta. Ja sitten annan puheenvuoro komission edustajalle Rova Redingille, olkaa Thank, madam. Puhemies, haluan kiittää Keva Kekusia hänen tekemästään työstä tämän mietinnön tiimoilta. Tämä on perusteellinen teksti ja se auttaa komissiota kehittämään toimintaansa. Komissio yhtyy siihen näkymykseen, että kohesiopolitiikan välineitä pitäisi käyttää, kun tehdään investointia energia-alalla, ja näin voidaan edesauttaa kasvua ja työpaikkojen luomista aivan niin kuin esittelijä toteaa, on hyvin tärkeää, että alueellisesti ja paikallisesti toimitaan, jotta saavutamme kunnanhimoiset tavoitteemme energia-alalla. Kaupungit ja alueet voivat löytää paikallisesti ja alueellisesti sopivia ratkaisuja, aivan niin kuin kaupunginjohtajien kokous on todennut. Meillä on kohesiopolitiikan alla energia-alan toimia ja on myös tärkeää, että meillä on standardoituja välineitä mukaan luettuna kestävät investointivälineet äh, rakennuskantaan. Me haluamme asuntopolitiikkaan selkeät välineet ja periaatteet. Meidän täytyy energiajärjestelmää myös uudistaa. Meillä on uusi energiatehokkuusdirektiivi, joka tuo mukanaan rakennuskannan päivittämisen, uudistamisen EU 2020 strategian mukaisesti. Meidän täytyy toimia tuloshakuisesti. Sen takia komissio haluaakin käytännön ohjeistusta – antaa, jotta pääsemme kestävään energiatehokkuuteen rakennuksessa, Ja tämä tapahtuu kohesiopolitiikan rahoituksen puitteissa. Haluamme mahdollisimman paljon yksityisiä sijoituksia, jotta saamme stimuloitua hyvin toimivia markkinoita. Taloudellisen kriisin aikana on oleellisen tärkeää, että saamme sellaisia ohjelmia, jotka tuovat paljon lisäarvoa. Jäsenvaltiot ja alueet tekevät tehokkaasti työtä ja valmistelevat tulevia ohjelmiaan. Meidän on räätälöitävän ohjelmat tarpeiden mukaiseksi, jotta voimme huomioida alueiden tarpeet. Näin saamme aikaan menestystarinan. Kiitoksia rouva komission jäsen. Päätämme tämän esityslistakohdan tähän. Äänestys pidetään niin ikään huomenna kello 12. Seuraava kohta on Andrian Meren ja meren kalastustrategian mietinnön on laatinut Milana Guido ja